selkeästi hyväksytty. Muutama ilmoitus asia tsekin kielellä. Olen saanut neuvostolta kannan ja komission selitykset liittyen kalastussopimukseen Välimeren alueella ja neuvoston asetus on korjattu 1967-2006 koskien hallintoa liittyen Välimeren alueen kestävään kalastukseen. Parlamentilla on kolme minuuttia aikaa ottaa sen kantaa ja aika alkaa huomenna 28. lokakuuta. Tämän päivän istunnon pöytäkirjat toimitetaan parlamenttiin seuraavan istunnon alussa. Ja jos ei ole mitään huomautettavaa, kaikki tänään hyväksytyt päätöslausamat lähetetään eteenpäin välittömästi tahoihin, joihin on viitattu päätöslausamissa itsessään. Eli tämän päivän istunto on päättynyt. Kiitos.